<clears throat> Hyvät kollegat. We had uh, better... Meidän on ehkä parempi aloittaa kokouksemme jo. Linda on hiukan myöhässä, mutta koska meillä on paljon asioita esityslistalla, sovimme sihteeristön kanssa, että minä avaan kokouksen ja johdan sitä, kunnes Linda saapuu paikalle. Me aloitamme kokouksemme hyväksymällä esityslistan. Se on saatavilla teidän papereissanne. Jos kukaan ei vastusta, se on hyväksytty. Tämä on päätetty. Ennakoimattomista poissaoloista johtuen meillä ei ole tänään Kroatian tulkkausta passiivista niin passiivinen tulkkaus on yhä saatavilla kylläkin. Kuten suurin osa teistä tietää, tämän viikon keskiviikkona torstaina Euroopan kehityspäivät järjestetään tu et Taxi keskuksessa lähes tuhat henkilöä on ilmoittautunut. Tämä tekee tilaisuudesta kaikkein suurimman eurooppalaisen kehityspäivän tähän asti. Eurooppalaisena vuotena 2015 puhemies Schulz tulee avaamaan tilanteen ja Latvian ja Luxemburgin pääministerit edustavat tilaisuudessa neuvostoa ja Melinda Gates on erityisvieras. Yli 12 Euroopan parlamentin jäsentä tulee osallistumaan keskusteluihin, myöskin paneelin, joka tämä valiokunta järjestää torstai-aamulla vuon kello 9.45 auditoriossa numero kaksi. Tarkoituksena on käsitellä kehitys yhteistyön koordinaatiota korruption vastaisessa taistelussa ja hyvän hallintotavan tukemisessa. Edustaja Stil tulee johtamaan tätä paneelia ja myöskin Charles Görens osallistuu siihen ja minä itse ja Linda osallistuu paneelin loppuun loppupuheenvuoroihin. Kaikki keskustelut myöskin lähetään webstreamin kautta suorana internetissä. Puoli kolme. Meillä on yhteinen Deven ja Afetin kokous, jossa käsitellään YK yleiskokouksen numero 69 teemoja siellä. Sehän hamba edustaa yleiskokousta ja kolmas päivä kesäkuuta kello kuusi parlamentaariumissa avatetaan väliaikainen ähm, näyttely, joka käsittelee ähm, ravintoa ja perheitä. Ähm, myöskin parlamentin tiloissa järjestetään näyttely ja parlamentaariumissa voitte ja vielä useampi vierailija voi seurata tätä näyttelyä 4. kesäkuuta kello yhdeksästä puoli yhteen. Meillä tulee olemaan Deven ja Afetin ylimääräinen yhteiskokous, jonka tarkoitus on käsitellä humanitaarista apuohjelmaa Irakille. Puhujien joukossa meillä tulee olemaan komission jäsen idessä ja Ähm, YK on pääsihteeri, joka vastaa humanitaarisista kysymyksistä, edustaja Kang, ja myöskin hätäapu koordinaattori YKsta kello ka, äh, anteeksi, 8. kesäkuuta Strasbourgissa kello 7.45 DV tulee järjestämään budjettivaliokunnan kanssa yhteiskokouksen, jossa tilintarkastustuomioistuin tulee esittelemään Europe Aid-arviotaan ja sen valvontajärjestelmää. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitusasiat, jotka minä siis hänen puolestaan luin, joten olemme nyt päässeet tämän kohdan päätökseen. Ja tämän jälkeen seuraava kohta meillä on esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen 20. huhtikuuta 2015 kokouksesta. Ja te olette saaneet tämän pöytäkirjan. Jos teillä on mitään huomautuksia, kertokaa ennen tämän kokouksen loppua siitä sihteeristölle. Ellei huomautuksia saada, katsomme, että tämä pöytäkirja on hyväksytty. Näin on päätetty. Nyt kohta neljä. Esityslistalla koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Te olette myöskin saaneet koordinaattoreiden luonnoksen päätöksiksi ja suosituksiksi heidän kokouksestaan 20. toukokuuta 2015. Jos tämän huomautuksia, kertokaa sihteeristölle ennen tämän kokouksen loppua niistä, ellei huomautuksia saada kokouksen loppuun mennessä. Nämä päätökset ja suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Seuraavaksi komission ilmoitukset. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. No, there are no announcements. Ei ole mitään ilmastoasioita. Paljon kiitoksia, joten pääsemme tämänkin kohdan esityslistalla käsiteltyä. Sitten kohta kuusi esityslistalla. Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä. Meillä on mietintöluonnoksen käsittely esityslistalla ja haluaisin nyt antaa esittelijälle puheenvuoron mietintöä koskien. Esittelijä on edustaja Elini Teo Karus. Olkaa hyvä. Well, uh, since I come from... Kiitoksia. Itse tulen EUn yhdestä vähimmän, vähiten kehittyneistä maista. Olin koko yön matkalla, kun olin tulossa tänne. Toivottavasti teillä nyt on tämä mietintö edessänne. Esittelen sen nyt sitten aika nopeasti. Haluaisin kuulla teidän kommentteina sitten siihen. Eli otsikko on kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä. Ja olen sitten laatinut tämän mietinnön tästä tärkeästä aiheesta. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka tärkeitä paikallisviranomaiset ovat EUn kehitysyhteistyössä, ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan parantaa paikallisten toimijoiden pätevyyttä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Eli haluamme, että vähemmän kehittyneissä maissa yhteisöt kukoistavat. Tavoitteena on parantaa paikallisviranomaisten mukanaoloa kehitysyhteistyöhankkeissa koordinoidummin ja tehokkaammin. Paikallisviranomaisten rooli tässä politiikassa on jo tullut esiin monissa komission tiedonannoissa ja myöskin YK monissa raporteissa. Olen samaa mieltä siitä, koska alue- ja paikallisviranomaiset ovat kehityksen kannalta tärkeitä, ja tämä on ensimmäinen osa tätä mietintöä. Tällä tavalla saadaan sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen lisäarvoa, kun vaikutetaan köyhyyden vähenemiseen ja sitten tällä tavalla voidaan myöskin parantaa demokraattista hallintaa. Ai niin, unohdin kiittää kollegoitani heidän tuestaan, kun laadin tätä mietintöä, eli kiitos. Sitten paikallisviranomaisten rooli politiikan täytäntöönpanossa. Tämä osoittaa, että meidän täytyy vahvistaa köyhyyden torjumista ja erityisesti mitä tulee veden saatavuuteen, saniteettipalveluihin, koulutukseen, terveyspalveluihin ja myöskin kun katsotaan hajannut, hallinnon hajannuttamista. Olen puhunut myöskin vuoden 2015 jälkeiseen kehitykseen ja olen ottanut esille sen, että meillä pitää olla selkeä näkymä siitä, miten Rio Plus tuloksia pannaan täytäntöön. Siellähän on tunnustettu paikallisviranomaisten rooli. Ja aloituksessa, aloitteessa on korostettu kumppanuutta ja sitä, kuinka tärkeää on se, että mukaan saadaan sidosryhmiä yhteistyöhön, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja määritellä eri kumppanien välisiä vastuusuhteita. Ja sitten yksityissektori. Sehän on tärkeää, jotta mikroyritykset ja pienet yritykset saavat lisää valtaa politiikassa. Ja sitten pitää myöskin olla vastuumekanismeja ja täytyy varmistaa esimerkiksi ympäristön hyvä tila. Kansalaisyhteiskunnan pitää myöskin olla mukana tässä vuoropuhelussa. Ja meidän täytyy tukea kapasiteettien rakentamista. Sekin on tärkeää, koska hallitusten pitää olla vastuussa sekä kansallisesti että kansainvälisesti sidosryhmille. Ja avoimesti on vahvistettava alkuperäiskansojen ja maahanmuuttajien ja vähemmistöjen roolia kehitysstrategioissa ja investointisuunnitelmissa. Ja sitten omasta kokemuksestani voin sanoa, että toimivaltuuksien siirtäminen paikallistasolle on erittäin tärkeää, kun ajatellaan politiikkaa, josta on hyötyä yhteisölle, hyvälle hallinnolle ja kun torjutaan korruptiota ja byrokratiaa korkealla tasolla. Tällä tavalla voidaan myöskin puuttua laittomiin rahavirtoihin ja varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kansallisten ja ylikansallisten yritysten verotuksen suhteen. Meidän täytyy vahvistaa resurssien käyttöönottoa ja kehittää sitä, että epämuodollinen sektori otetaan mukaan ilman, että lannistetaan innovaatiota. Tällä tavalla yhteisöt voivat välttyä aivovuodolta ja voidaan toimia oikealla tavalla paikallisia olosuhteita äh, silmällä pitäen. Ja näistä asioista on puhuttu monta kertaa, erityisesti kun puhuttiin köyhyyden kitkemismietinnöstä. Paikallisviranomaisilla on hyvin paljon kokemusta näistä Nämä ovat tärkeitä asioita, jotta pystytään vastaamaan kriiseihin, ja mietinnössä yritän vahvistaa puitteita, joiden avulla voidaan mahdollistaa se, että paikallisviranomaiset ovat mukana kehitystyössä ja noudatetaan periaatteita, joista on sovittu kansainvälisellä tasolla ja siellä otetaan huomioon lakien epäjohdonmukaisuus, kun ajatellaan valtasuhteita paikallisviranomaisten ja kansallisen hallituksen välillä paikallisviranomaiset ovat tärkeitä toimijoita, jotka pitää saada paremmin edustetuiksi Euroopan tasolla ja toivon, että he järjestäytyvät, jotta heidän äänensä kuuluu paremmin kansainvälisellä tasolla. Ja lisäksi EU voisi kehittää erityisiä välineitä, joiden avulla paikallisviranomaiset voivat paremmin koordinoida toimintaansa. Ja tämä koskee kehityspolitiikkaa ja yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa lahjoittajamaissa. Tämä nyt on uusi elementti joka on lisätty tähän mietintöön. Meidän täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä EUn paikallisviranomaisten välillä ja myöskin sitten paikallisviranomaisten kanssa kehitysmaissa. Se on tärkeää. Eli kun meillä on tärkeitä hankkeita jollain alueella, niin silloin voimme lähettää paikallisviranomaisia toisesta maasta sinne. Ja sitten voidaan moninkertaistaa näitä hankkeita. Eli tämä oli mietintöni ja sitten odottelemme kommentteja ja tarkistuksia. Kiitos. Yes, thank you, Madam Rapporteur. Your uh, last name is all... Paljon kiitoksia. Eh, hyvä esittelijä, teidän sukunimenne on lähestulkoon yhtä vaikea ääntää kuin minun, ja minäkin olen kaukaisesta maasta. Yes. Niistä tarkoittaa Jumalan hyvän tekeväisyyttä. I come from Lapland. I... Niin, minä olen Lapista, minä olen parlamentin kaikkein pohjoisin jäsen, te olette ehkä kaikkein eteläisin. Nyt varjoesittelijöillä on puheen vuoro. Kuka haluaa aloittaa? Edustaja Manskuur, SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olemme tällä hetkellä viettämässä poikkeuksellista vuotta kestävän kehityksen kannalta. Tämä mietintö osoittaa, kuinka paljon paikallisen alueelle viranomaisten rooli on tärkeä, kun pitää saada kansainvälisiä sopimuksia toteutuksi. Ne eivät saa olla vain prioriteetteja, mitä pitää osata arvioida ja arvottaa oikein. Haluan tässä yhteydessä onnitella mietinnön laatia erittäin laadukkaasta työstä ja siitä, kuinka osuva ja sattuva ja rikas se on sisällöltään. Myös jäsenvaltioiden vastuu on tässä kyseessä, jotta he voisivat poistaa alikehittyneisyyden maailmasta, mutta vastauksia ja ratkaisuja pitää hakea myös kaupunkien ja alueiden tasolta, niin kuin esittelijä ihan ansiokkaasti mainitsi. Minä olen itse ollut erään kunnan johtaja Martinikin saarella yli 20 vuoden ajan ja olen osallistunut moniin paikallishankkeisiin Karibian alueella ja olen vakuuttunut siitä, kuinka tärkeää on, kuinka tärkeä lisäarvo antaa, lisäarvon antaa paikallisviranomaisten vaihto, keskustelu ja tiedon ja kokemuksen vaihto. Tämä mietintö antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden puoltaa sitä, että EUlla olisi siis yhtä vahva kehityspolitiikka kuin sillä on, sillä on kehityspolitiikka kuin sillä on aluepolitiikka ja kuinka vahva sillä on ulkopolitiikka. Eli ja kehityspolitiikka pitäisi saada yhtä vahva rooli. Minkä takia paikallisella tasolla, se koska paikallisella tasolla meillä on ne keskeiset tekijät ja toimijat, joilla voimme poistaa köyhyyden ja kurjuuden. Meillä pitää olla hyvää hallintoa, meidän pitää taistella tehokkaasti ilmastonmuutosta vastaan ja ympäristöriskejä vastaan. Maailmassa väestö on kovasti kaupungistunut maailmanlaajuisesti ja väestö laskentaennusteet tuleville vuosille osoittavat, että tämä tendenssi tulee vain voimistumaan ja vahvistumaan tulevina vuosina, erityisesti kehittyvissä maissa. Mutta äh, kun, jos, kysytään, jos ajatellaan perussosiaalipalveluita, terveydenhuolto, koulutus tai mm, pääsy tai terveydenhuollon takaaminen ja vedensaannin takaaminen, niin paikallisviranomaisilla viranomaisilla on tämä erittäin painava rooli, kun ajattelemme kansainvälisellä tasolla kestävää kehitystä tai kun ajattelemme tätä pysyvää jatkuvaa ilmastonmuutosta. Paikallisyhteisöt, paikallisviranomaiset ovat kaikista lähimpänä arkitodellisuutta ja sen takia he, he ovat jatkuvasti siinä pysyvässä demokratiaprosessissa mukana, jonka myötä voidaan saada kansalaiset mukaan tähän prosessiin. Meillä on todisteina äskettäiset katastrofit, todisteina siitä, kuinka tärkeää solidaarisuuden aalto on tässä maailmassa, kuinka se, on myös, kuinka se voi mahdollisesti toimia kiireellisessä. Meillä on kiireellisyysrahastoja. Ranska ja Yhdysvallat ovat aina tulleet <clears throat> apuun, kun esimerkiksi Nepalissa oli tämä järisyttävä maanjäristys, ovat auttaneet, pystyneet auttamaan kaikista köyhimpiä. Kun me olemme tämän todenneet, niin sen jälkeen pitää miettiä Ovatko paikallisalueviranomaiset arvostettuja ja tuetaanko heitä heidän sitoumustensa arvoisesti? Minun mielestäni heitä ei tueta riittävästi. Jos ajattelemme paikallisen alueviranomaisten panosta, niin siitä on siitä on myös puhuttu myös asiakirjassa, joka hyväksyttiin vuonna 2007, ja se on myöhemmin painotettu uudestaan komission tiedonannoissa vuonna 2008-2013 ja myös mietinnöt vuodelta 2007-2013 kansainvälisellä tasolla nämä paikallisen alueen viranomaiset ovat ensimmäisellä siellä, koska he osallistuvat nimenomaan kansainvälisiin tapahtumiin, kun puhutaan te avun tehokkuudesta ja heillä on tärkeä merkittävä rooli, kun ajattelemme YK-työtä siinä, kun lähdetään määrittelemään tulevia tavoitteita kestävälle kehitykselle. Hyvät kollegat, tämä mietintö on hyvä ja mainio tilaisuus meille tehdä joitakin ehdotuksia tulevaisuutta ajatellen. Jos ajattelemme rahoituksellista puolta, valtionapu on erittäin tärkeää paikallistasolla. Se on todellisuutta jo vuodesta 2007 ja se on osoittanut tarpeellisuutensa. Tällä hetkellä se on kuitenkin riittämätöntä. Meillä on paljon haasteita, jotka johtuvat keskittämisestä kumppanimaiden osalta, niin tämän pitäisi olla rahoituskeskittymän sektori meillä pitäisi olla EUn rahoitusinstrumentit käytössä tuolla alueella, niin esimerkiksi kehitysyhteistyöinstrumentti kuin myös Euroopan kehitysalueen rahasto näin on, tässä olisi kyse siitä, että voidaan taata tehokkuus ja kestävyys ja jatkuvuus monille hajakeskittämishankkeille, jotka ovat meneillään kumppanimaissa. Paikallisviranomaisten pitää kyetä saada muita innovoivia rahoituksellisia apuja. Ajattelen tässä erityisesti niitä määräyksiä, jotka eivät ole, joita ei ole sovellettu vielä paikallisia alueviranomaisten tarpeisiin kumppanimaissa. Meillä on, me olemme kuitenkin edenneet siinä, kuinka olemme järjestelmällisesti kytkeneet paikallisviranomaiset vuoropuheluun mukaan poliittisessa mielessä kumppanimaissa paikallisviranomaiset, erilaiset yhdistykset ja järjestykset eivät kuitenkaan vielä tunne riittävästi EU-politiikkaa tältä alalta eivät tiedä riittävästi miten ja kuinka ja miksi heidän pitää sitoutua EUn valtuuskuntien toimintaan. 84 valtuuskuntaa tähän mennessä on pyytänyt rahoitusta teemakohtaisille hankkeille, jotta ne voisivat tehdä työtä paikallis- ja aluehallinnon kanssa yhteistyössä. Tämä on mielestäni hyvän suuntainen myönteinen kehitys, mutta meidän pitää olla paljon kunnianhimoisempiakin vielä. Sen takia minä ehdot, ehdottaisin, että kun, kun puhutaan paikallishallinnosta, niin siitä puhuttaisiin joka kerta, kun EUlla on valtuuskunta paikan päällä kehittyvässä maassa. Se, tämä on se perusta, jolle ro, minä tekisin tarkistusehdotuksia, jotta voisimme antaa lisäväriä, lisä, lisäkatetta teidän loistavalle tekstille tässä mietintöluonnoksessa. Kiitos. Thank you. And, um... Kiitoksia ja haluaisin kiittää myöskin edustaja Väyrystä siitä, että hän toimi puheenjohtajana. Valitettavasti minun täytyi tänään lentää paikalle ja tämä selittää, miksi olin myöhässä. Pahoittelen tätä. Nyt seuraava puhujamme on Beatrice Ferreira, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Voy a ser muy, muy... Kiitoksia ihan lyhyesti. Alliryhmässä on kaksi huomiota, jonka haluaisimme nyt tehdä tästä mietinnöstä. Sen tavoitehan on hyvin keskeinen, eli miettiä, mikä rooli on paikallisviranomaisilla, kun edistetään ja integroidaan kehitysyhteistyötä. Eli tässä yhteydessä haluaisimme nyt olla mahdollisimman konkreettisia. Ja kollegani Görens ja minä Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, miten määritellään tämä tila, joka EUlla on, ja Euroopan parlamentilla tietenkin, jotta voidaan toimia suoraan paikallistasolla. Vai pitääkö meidän edelleen toimia näiden kansallisten viranomaisten kautta? Jos voisimme toimia suoraan, niin sitten voisimme sitä kautta määritellä, mitä asioita voimme hioa tässä mietinnössä. Erityisesti kolme asiaa, jotka mielestäni ovat nyt tärkeitä. Eli inhimillisen pääoman koulutus. Eli kuinka paljon pystymme tekemään, jotta paikalliset toimijat saavat koulutusta, teknologiaa, arviointeja, riittävät kapasiteet toimijakseen paikallistasolla ja kehittääkseen tätä politiikkaa sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. PK-yritysten kehitys, sehän on hyvin merkittävä tekijä muutoksen kannalta. Ja toisaalta olisi kiintoisaa tässä mietinnössä, jonka pitäisi olla konkreettinen, niin katsoa myöskin kysymystä, joka liittyy sukupuolikysymyksiin kaikissa kysymyksissä. Se ei pelkästään saisi olla viittaus jossain, jokin alaviittaus, vaan meidän täytyy miettiä vuosituhannen kehitystavoitteita. Paikallisviranomaisten pitäisi saada riittävästi ymmärrystä tasa-arvokysymyksistä. Naisillahan on mahdollisuus toimia myöskin politiikassa ja siksi meidän pitää toimia tehokkaasti, kun ajatellaan äänestysinokkuutta ja myöskin äänestysehdokkuutta. Eli naisille pitää antaa mahdollisuuksia toimia ja meidän täytyy varmistaa tasa-arvo kaikessa politiikassa. Ja sitten viittaus yhteen kohtaan, joka liittyy näihin alkuperäiskansoihin. Tämä täytyy pitää mielessä, ei pelkästään pidä tunnustaa heidän tietojaan ja kapasiteettiaan olla mukana suunnittelussa, vaan myöskin kun sitten pannaan täytäntöön näitä toimia. Mehän tiedämme, millaisia ongelmia on ollut monilla alkuperäiskansoilla, kun viedään näitä hankkeita eteenpäin. Eli nyt, kun mietimme näitä kysymyksiä käytännön tasolla, niin on tärkeää, ettemme jää tälle tasolle, vaan mietimme myöskin täytäntöönpanoa ja se, että taataan se, että nämä asiat otetaan huomioon. Eli prioriteettikysymys on nyt se, että mietinnössä ollaan riittävän konkreettisia, erityisesti kun alussa määritellään sitä, mikä on se ala, jolla toimimme, ja kuinka suoraan Euroopan toimijoilla voimat tässä toimia, ja miten sitten toimimme paikallistasolla. Kiitos. Kiitoksia seuraavana Maria Hoibuk vihreistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Siellä on hyvin paljon tärkeitä asioita mukana. Me tarvitsemme enemmän kapasiteettia, kun ajatellaan paikallisviranomaisten tilannetta, ja on hyvä, että monet toimijat kehitysyhteistyössä vaativat suurempaa roolia, ja paikallisviranomaiset pitää tässä ottaa huomioon. Tämä on kuitenkin haaste, jotta pystytään toimimaan tehokkaasti näissä asioissa, koska koordinointi näiden eri toimijoiden välisessä toiminnassa on puuttunut, ja tämä puuttuu myöskin mietinnöstä. Jos nyt katsotaan näitä yksittäisiä toimijoita, ja tässä pitäisi koordinoida tätä toimintaa, niin silloin avunanto ei kyllä tule olemaan tehokasta, eli meidän täytyy tämä asia liittää tähän mietintöön kun ajatellaan kehitysyhteistyön tehokkuutta, niin se täytyy pitää mielessä ja sitten paikalliset toimijat on otettava huomioon ja silloin heidän toimintaansa kaikilla, kaikilla tasoilla kansallisissa suunnitelmissa pitää liittää tähän. Niin ollaan sitten johdonmukaisia kaikilla tasoilla. Koordinointi kaikkien toimijoiden välillä kaikilla tasoilla pitää luoda ja se pitäisi vielä mainita tässä mietinnössä. Ja tarpeen olisi myöskin se, että vahvistetaan tätä vastuuvelvollisuutta, koska ainoastaan kun on vastuuvelvoite, niin silloin voidaan toteuttaa nämä asiat niin kuin oli suunniteltu. Mutta kerran vielä suurkiitokset tästä mietinnöstä. Ja me vihreätkin sitten olemme valmiita toimittamaan tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitos. Thank you. And now Brian. Kiitoksen Brian Hayes. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegani erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön parissa. Olen samaa mieltä kollegoiden tekemien kommenttejen kanssa. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ottaen huomioon sen historiallisen kehityskulun, jonka haluaisimme tänä vuonna tapahtuman. Uskoakseni tämä oma aloitemietintö on jotakin, mitä meidän pitäisi käyttää välineenä, jotta voisimme saavuttaa kaikki nämä päämäärät, joihin me kaikki tähtäämme. Usein Euroopassa otamme asioita itsestäänselvyytenä ja paikallisviranomaisten historiallinen kehitys Euroopan unionissahan on vaihdellut maasta toiseen, mutta meillä on hyvin rikas kirjo paikallishallintoa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa haluaisin käyttää tämän puheenvuoron vain tehdäkseni yhden huomion. Omassa vaalipiirissäni Irlannissa olen tietoinen siitä, että äh, hiljattain monet paikallisviranomaiset ovat tehneet vahvoja kumppanuussopimuksia kehittyvissä maissa ympäri maailman. Ja tämä maa kasvattaa inhimillistä pääomaa, tukee koulutusta, kaikkia näitä asioita, jotka kollegat mainitsivat. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää, ottaen huomioon sen historiallisen tiedon kapasiteetin rakennuksessa, jota meillä on, uskoakseni paikallisviranomaiset Euroopassa voivat tehdä paljon enemmän tukeakseen paikallisviranomaisia kehittyvässä maailmassa. E, eikä vain inhimillisen pääoman näkökulmasta tai paremman ympäristön hoidon ja seurannan vuoksi meidän täytyy ottaa huomioon se, kuinka me saamme todellisia tuloksia aikaan. Meidän pitää rohkaista enemmän paikallisviranomaisia ryhtymään kantavaan rooliin toiminnassa. Ja jos me aiomme kehitysyhteistyön alalla tavoittaa eri päämäärämme, meidän täytyy saada kehitys, kehittyvissä maissa paikallisviranomaiset mukaan meidän täytyy auttaa siinä, että heidän työstään tulee tehokkaampaa, mutta tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy kartoittaa ongelmia, kuten esittelijä mainitsi. Meillä on hyvän hallintotavan ja korruptiovastaisen taistelun kysymys, ja itse viime äh, viikolla tarkastelin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia siitä, minkälainen rooli paikallisviranomaisilla on ja minkälaista dialogia voisimme harjoittaa paikallisviranomaisten kanssa erityisesti näissä kehitysohjelmamaissa. Tämä on erityisen tärkeää. Meidän täytyy varmistaa se, että olemme paikallishallinnon edustajien kanssa säännöllisesti yhteyksissä, jotta voimme varmistaa sen, että saamme tavoitettua päämäärämme kehittyvissä maissa. Tämä on uskoakseni hyvin rikas tärkeä aihe valiokunnalle ja haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on tuonut nämä kysymykset esiin, sillä toivottavasti Onneksi nyt tänä vuonna saamme historiallisen sopimuksen aikaan ja meidän pitäisi tällaisena vuonna todellakin korostaa paikallisviranomaisten roolia ja sitä, äh, että ne voivat olla väline, kun pyrimme tavoittamaan näitä päämääriä, jotka kaikki haluaisimme täyttää Euroopassa. Kiitoksia. Nois. Paljon kiitoksia. No, Nois, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kuin kollegani Heis hän puhui paikallisviranomaisten roolista Euroopassa. Tämä on tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa mukaan tähän mietintöön. On paljon kaupunkien välisiä kumppanuuksia EU:ssa ja kehitysmaissa, ja sitten on alueiden välisiä kumppanuuksia. Ja osittain se toimii erinomaisesti, mutta siellä ei ole mitään koordinointia tai avunantoa. Eli olisi hyvä, jos tästä ei puhuttaisi ainoastaan alueiden komiteassa, vaan myöskin täällä komissiossa ja tässä valiokunnassa. Meillä on paljon potentiaalia näiden hyvien käytänteiden suhteen. Esimerkiksi kun ajatellaan nyt tätä Euroopan kehityksen teemavuotta, itse tulee Ryan Faltsin osavaltiosta siellä on neljä miljoonaa asukasta ja meillä on ollut 30 vuotta yhteistyötä Ruandan kanssa ja on, meillä on 200 koulukumppanuutta. Ja tällaiset kumppanuudet nimenomaan auttavat levittämään tietoisuutta näistä asioista ja tämä valistaminen on tärkeä asia, joka ehkä pitäisi vielä ottaa tähän mukaan, kun mietitään näiden paikallisviranomaisten roolia. Mutta muuten tämä kaikki on mukana tässä mietinnössä paikallisviranomaiset on esitelty hienoilla tavalla. Ja Euroopassa pitäisi vielä katsoa, millä tavalla tätä prosessia voitaisiin vielä tukea. Kiitos. Um, thank you very much. I Paljon kiitoksia. Minulle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä esitetty, joten ja huomasin, että Michelle Loge komissiosta DG Defcosta haluaisi puheenvuoron. Me käsittelimme äm, sosiaalidemokraattisessa ryhmässä viime viikolla koulujen roolia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myöskin koulutusta pakolaisleirillä. Olemme huomanneet, että näitä yhteyksiä eri koulujen ja eri järjestöjen välillä on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon. Ja tämä on jotakin, mitä paikallisyhteisöt voivat tehdä. On hyvin mielenkiintoista nähdä, kuin komissio näkee nämä asiat. Herra Lalous, olkaa hyvä. Kiitos. Aluksi johdannonomaisesti halusin sanoa, että suositukset ja ne tosiasiat, jotka tuotiin tässä mietintössä esille, ovat ihan samassa linjassa sen kanssa, joka on viimeisen tiedontemme kanssa vuodelta 2013. Ensimmäiset painopistealueet on hajakeskittäminen ja lisätä äh, paikallisviranomaisten toiminnallista kapasiteettia. Kolmas on organisaatio, joka olisi kestävä. Neljäs olisi ihan äh, sitä, eikä niin oltu huomattu, mikä on paikallisviranomaisten yhdistysten rooli, olivat me sitten kansallisia, paikallisia, alueellisia tai jopa maailmanlaajuisia. Kyllä me ymmärsimme varsin hyvin, että tajusimme hyvin, että jos puhumme maailmanlaajuista paikallisviranomaisten yhdistyksestä, sillä on ollut ratkaiseva rooli neuvotteluissa, kun puhutaan tavoitteisiin pääsemisneuvottelusta tavoite numero yksi tarkoitti nimenomaan kaupungistamista ja siitä keskustelin nimenomaan paikallisviranomaisten kanssa. Tämä mietintö muistuttaa hyvin, palauttaa mielin erittäin hyvin kaikki keskeiset kohdat, mikä on paikallisviranomaisten rooli kehityksessä. Haluaisin kuitenkin korostaa yhtä asiaa. Se on yksi käsite, joka ei ehkä tullut, ihan ehkä tullut selkeäksi mietinnön laatijalle, mikä puhuttuu tästä alueellisesta lähestymisestä se on menetelmä, ei ainoastaan menetelmä, se on myös tapa kehittää näitä alueita. Siinä on neljä eri tekijää, komponenttia kehitystä ajatellen. Toisi, ensin on valtiovalta, se on aina keskeinen. Sitten on yksityinen sektori, siitäkin puhutaan myös on kansalaisjärjestöt kaikissa moninaisuudessa, olimme niistä osustoimintayhdistykset, kansalaisjärjestykset, ammattiliitot ja neljäntenä, josta on nyt tänään puhuttu, eli paikallisviranomaiset. Nämä ovat neljä komponenttia, jotka pitäisi pitää mielessä. On hyvä huomioida nämä kaikki, kun, ja me yritämme pitää ne mielessämme komissiomme, kun halutaan edetä tässä teemavuosi on jo määritelty, sillä on painopistealueet, se on jo ohjelmoitu, me olemme huomanneet, että 84 maata ovat seuranneet meitä aika hyvin ja nimenomaan paikallisviranomaiset ovat, tulevat hyötymään tulevaisuudessa kansallisista rahastoista mutta kansallisten, viranomaiset, kansallisten, paikallisten viranomaisten rooli kumppaneina on erittäin tärkeää EUn kanssa. Täm, tällä tavalla olemme työstäneet tätä teemavuotta, mutta jos ajatellaan pelkkää tätä teemaa, ei pidä ajatella, tai siis ei pidä nähdä vain jäävuoren huippua. Jos lähdemme katsomaan yksityiskohtia ja keskittämisessä on paljon maita kahdenvälisissä ohjelmissa, jotka tekevät työtä paikallisviranomaisten kanssa – sekä hajakeskittämisen puolesta, mutta myös paikallisen kehittämisen kannalta ja tekevät myös työtä paikallishallinnon kehittämisen puolesta. Täytyy myös ajatella, miten voidaan kasvattaa operatiivista toimintakykyä paikallisviranomaisten keskuudessa. Tämä mietintö on antanut, tuonut meille paljon lisäarvoa, se on antanut paljon lisää jos, jos ajattelen edeltäjää, niin me olemme nyt tällä hetkellä ratkaisevassa. Tämä on tärkeä vuosi. Toivottavasti on otettu huomioon, että paikallisviranomaiset ovat tärkeitä toimijoita. Me tajuamme myös, miten se on tärkeää tässä mm, toimielimessä kuin komissiossakin. Syyskuussa YKssa tämä myös otetaan huomioon seuraavassa konferenssissa. Thank, thank you very much. Madam Theokaros, do you want... Paljon kiitoksia. Edustaja Theokaros, haluatteko uudelleen puheenvuoron? Well. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen kaikille kollegoille ja komissiolle näistä kommenteista. Otan ne vakavasti huomioon ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta me voisimme erittäin hienon mietinnön lopulta esitellä. Ainut kommentti, jonka halusin tässä tehdä, on se, että erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan yhteisössä sukupuolten välinen tasa-arvo on paljon pidemmällä kuin täällä Euroopassa. Voin tämän teille vakuuttaa. Okay, thank you. Kiitoksia. Very much. Uh... Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takaraja on tämän 6. kesäkuuta perjantai ja 24. kesäkuuta äänestämme mietinnöstä. Hyvät kollegat, voimme siirtyä nyt esityslistan kohtaan seitsemän. Kyseessä on maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja. Eli periaatteessa meillä on kaksi lausuntoluonnosta, jotka liittyvät maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen ja sen pöytäkirjaan. Tämä vaatii parlamentin hyväksynnän, siksi meillä on kaksi mietintöä, eli ensin se, hyväksymmekö me tämän sopimuksen perustamissopimuksen esittelijä puoltaa sen hyväksymistä ja toinen kohta on se, että INTA-valikunta on tehnyt lausuntoluonnoksen, jolla tekstiä täydennetään. Mekin voimme tähän päätöslauselmaan osallistua. Siksi meillä on siis kaksi erillistä mietintöä. Ensimmäinen käsittelee sitä, tuemmeko me vai emme tätä sopis, perustumissopimusta ja toinen sitä, voi, haluammeko me tätä kauppajärjestön perustamissopimus päätöslauselmaa täydentää. Fransu Liika ei ollut paikalle, joten herra Noisa edustaa häntä. Olkaa hyvä. present. Kiitoksia. Eli esittelen lyhyesti kollegani näkemykset tästä uudesta VTOn sopimuksesta koskien kauppasopimuksia. Tämä liittyi yhdeksänteen ministerikokoukseen joulukuussa 2013, ja tämä nyt on tärkein tulos Dohan kehityskierrokselta. Eli tavoitteena on se, että tavarakauppa helpottuu, kun uudistetaan ja päivitetään järjestelmää erityisesti tullivaatimuksia. Nehän usein ovat kaula kauppakysymyksissä. Kehityksen kannalta sopimusta voidaan pitää historiallisena, koska siinä on erittäin paljon joustavuutta täytäntöönpanossa ja itse asiassa sopimus mahdollistaa sen, että maat voivat itse päättää, milloin ne panevat täytäntöön näitä teknisiä kysymyksiä, joita sopimuksessa on mainittu. Tämä on hyvä lähestymiskohta ja hyvä uutuus ja tämä pitäisi pitää mielessä tulevien sopimusten osalta. Täytäntöönpano VTO-sopimuksen osalta voisi vähentää kustannuksia 13-15 prosentilla kehitysmaissa, ja kun tätä on pantu täytäntöön, sopimus voisi auttaa vähentämään aikaa ja kustannuksia täytäntöönpanossa. Ja näin kehitysmaiden yritykset, myöskin PK-yritykset, voivat paremmin päästä mukaan kansainvälisiin arvoketjuihin. EU kattaa hyvin paljon kehitysmaiden rahoituksesta, jota tarvitaan täytäntöönpanoon ainakin 400 miljoonaa viiden vuoden aikana. Se on osa tätä kaupan apua. Esittelijä suosittelee, että tuemme tätä kauppasopimusta ja mitä tulee sitten ei-lainsäädännölliseen päätöslauselmaan, sinne tehdään muutamia tarkistuksia liittyen PK-tarkistukseen, alueelliseen integraation, yksityisen sektorin mukaanottamiseen ja siihen, että helpotetaan humanitaarisen avun toteuttamista. Kiitos. Thank, thank you. Kiitoksia. Haluavatko kollegat käyttää puheenvuoron? Maria Holdyk, olkaa hyvä. Äh, reden wir jetzt nur über diese Entschließung? Siis puhutaanko nyt vain päätöslauselmasta, sitä sanotaanko kyllä vai ei, vai puhummeko sitten tästä lausunnosta, johon voidaan tehdä tarkistuksia. Eli en nyt tätä ihan ymmärtänyt. I should made it clear. Anteeksi, minun olisi mennyt selittää. Me käsittelemme nämä kaksi kohtaa yhdessä, eli puhumme siitä, annammeko me hyväksyntämme tälle sopimukselle ja myöskin puhumme tästä päätöslauselmasta. Hyvät kollegat, haluaisin selventää asiaa. Ainut tapa, jolla voimme tätä ensimmäistä mietintöä suostumuksen hyväksyntään liittyen muokata, on se, että sanomme ei. Ja toinen osa on aivan tavallinen päätöslauselma, jossa voidaan tehdä siihenkin tekstiin muutoksia. Eli te voitte kommentoida myöskin tätä toista kohtaa. Hätte ich schon ein paar No sitten heti pari huomiota. Kehitysmaiden kanta pitää nyt ottaa paljon voimakkaammin huomioon. Third World Networkin mukaan tässä on pari aspektia hyvin keskeisiä ja tässä päätöslauselmassa niistä ei ole paljon mainittu. Ensinnäkin teollisuusmaat, mitä tulee tähän sopimukseen, niin ne hyötyvät enemmän kuin kehitysmaat – koska teollisuusmaat pääsevät paljon enemmän markkinoille kuin kehitysmaat. Ja sitten kehitysmaissa tämä sopimus ei tule vaikuttamaan kovin paljon kehitysmaiden vientialaan, kun ajatellaan vientiä teollisuusmaihin – Esimerkiksi tekstiilialalla on paljon säädöksiä. Ja tässä tekstissä on puhuttu hyvin paljon tuonnista kehitysmaahan ja miten sitä voidaan esi- edistää. Ja tämä saattaa pahentaa kehitysmaiden kauppatasetta ja tämä sitten rikkoisi VTOn sääntöjä. Eli tämä nyt on yksi ongelma, jota ei ole tässä mainittu. Ja sitten kustannukset, kun ajatellaan näitä prosesseja, näitä tullikysymyksiä ja muita, niin sitten hallitusten täytyy toimia näissä asioissa, ja tähän liittyy kustannuksia sitten kehitysmaille ja sitten teollisuusmaille. Tämä nyt ei pidä paikkaansa, koska valtaosa standardeista ja kansainvälisistä hyvistä käytänteistä tulevat muutamasta suuresta teollisuusmaasta – ja niissä on otettu huomioon niiden omat prioriteetit ja tarpeet. Eli meillä on standardeja, me tiedämme miten ne toimivat, millaisia hyvät käytänteet ovat, mutta kehitysmailla näitä standardeja vielä ei ole. Ja ainakin pitäisi vaatia se, että kehitysmailla on poliittista pelivaraa ja joustavuutta, mitä tulee näiden velvoitteiden toteuttamiseen. Täytyy ottaa huomioon niiden kyky. Ja lisäksi kehitysmaita ei tulisi pakottaa siihen, että olisi pakko pitää kiinni vapaakauppasopimuksista, jos niille ei anneta teknistä apua. He tarvitsevat sitä, jotta ne pystyvät noudattamaan näitä sääntöjä. Eli tätäkään asiaa tässä ei ole riittävästi käsitelty tässä lausunnossa. Ja sitten vero- ja tullitulojen väheneminen. Eli jos nämä tullit alenevat, niin se tarkoittaa monille kehitysmaille erityisesti kaikkein vähiten kehittyneille maille, että valtion tulot laskevat. Siellähän nämä tulot koostuvat hyvin pitkälti tulleista, eli tämäkin asia on otettu liian vähän huomioon tässä. Niin, tässä nyt minun huomioni. Thank you, Charles Paljon kiitoksia. Charles Görans, olkaa hyvä. Euh. Minulla on vain yksi yksinkertainen kysymys komissiolle. Missä määrin komissio DEFCO aikoo tehdä lisää tässä prosessissa, joka on tällä hetkellä keskustelun aiheena. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Ja minulla on pari kysymystä itselleni komissiolle. Seuraan Maria Hoimikin kysymyksiä. Esittelijä perusteluissaan sanoo, että uusi lähestymistapa tullaan räätälöimään, jossa kehittyvät maat voivat itse määritellä, millä vauhdilla näitä toimia toteuttavat. Voitteko selittää tämän, mikä hyöty näille vähiten kehittyneille ja kehitysmaille on tästä toimesta? Ja toinen kysymys, tämä VTO sopimus. Tämähän koskee äh, kahdenvälisiä kauppasopimuksia, TTIP-sopimuksia ja muita sopimuksia Euroopan unionin ja kehittyvien maiden välillä. Kuinka nämä asiat äh, osuvat yhteen? Komissiosta meillä on Guy Platon. Anteeksi. Herra Albert Levante Trade-pääosastosta. Te täytyy ehkä mainita itse nimeni Albert, Albert Levant ja herra Breton. Uh, thank you very much. Actually, Levante Albert. It's, uh... Kiitoksia. Tämä nyt on outo unkarilainen nimi. Ja niin kuin Kiinassa sanomme sukunimen ensin. Eli vastaisin muutama kysymykseen, mutta sitä ennen haluaisin sanoa, että Frontsulikan... Trade. Te olette eh, trade-pääosastosta, eikö niin? Since I'm DigiTrade, I... Niin, eli en varmaan pysty vastaamaan DEFCO-pääosaston kysymyksiin, mutta teen parhaani. Te kumpikin puhuitte näistä erillis- ja erityiskohtelusta vähiten kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden osalta. Ja totta tosiaan, se on tämä uutuus nyt tässä tekstissä. Näitä sitoumuksia voidaan laittaa eri kategorioihin. Niitä on kolme. Eli kategoria A, eli sitoumukset, joita pannaan täytäntöön heti, kun sopimus astuu voimaan. Ja tietysti he voivat sitten itse laittaa ne kategorian A. Kategoria B, nämä ovat sitoumuksia, johon tarvitaan siirtymävaihe täytäntöön osan, täytäntöönpanon osalta. Ja sitten on kategoria C, ehkä kaikkein tärkein. Eli he voivat itse siis kategorioida näitä velvoitteita niin kuin haluavat. Eli tässä täytäntöpano riippuu siitä, millainen kyky niillä on panna täytäntöön näitä asioita. Neuvotteluissa, ja tämähän nyt on voimakkaasti merkitty sopimukseen, lahjoittajat, kehitysmaat ja teollistuneet maat sitoutuivat tämän kapasiteetin vahvistamiseen, eli kaikki kehitysmaat tai vähiten kehittyneet maat ilmoittavat sitten maailmankauppajärjestölle, että tietyt velvoitteet liittyvät kategoriaan C, ja silloin lahjoittajat kohdentavat toimia näihin tarpeisiin apuohjelmien kautta. Ne voivat olla kahdenvälisiä, ne voivat olla Maailmanpankin, IMFn johtamia tai muita. Ja sitten kun kehitysmaat päättävät, että sillä on kapasiteettia panna täytäntöön näitä asioita, niin sitten se toimii niin. Ja tästä artiklasta tulee silloin velvoite. Siksi tämä on meistä nyt uusi lähestymistapa, erityis- ja erilliskohtelu. Aikaisemmin annettiin vain enemmän aikaa kehitysmaille täytäntöönpanoon. Mutta tämä on kuitenkin tällainen win-win-tilanne. Kaikki voittavat. Tässä on velvoitteita sekä teollistuneille maille että kehitysmaille. Ja meillä on nyt kuitenkin erilainen lähestymistapa. Nämä ovat tullisäädöksiä, joten oikeastaan ne eivät liity tähän kaupan, tähän tarifeihin, ne eivät vaikuta tarifeihin, ne pysyvät samalla tasolla, eli menot eivät laske, mutta yksi ensimmäinen asia, jonka kehitysmaa voi tehdä lisätäkseen tulojaan, on varmistaa, että sen tuloja asiakkailta todellakin kerätään. Nämä ovat yksinkertaisia asioita, kuten se, että on kaksi rajapistettä, jotka ovat auki eri aikoina eri maissa – Sopimuksessa on puhuttu asioista, jotka vaikuttavat näinkin jokapäiväisiltä, mutta niillä voi olla suuri vaikutus, koska jos toinen rajanylityspiste on suljettu, niin sitten tavarat, ehkä pahentuvat tavarat jäävät mätänemään rajalle eivätkä pääse toisen maan kauppoihin. Ja sitten TTIP ja näiden vapakauppasopimusten välinen suhde. No meillä on tätä suosituimuskohtelua. No mehän emme katso, että Yhdysvallat olisi kehitysmaa, eli ei sitä, sen suhteen ei ole mitään erityissääntöjä. Ja nämä epat, no niissä on nyt sitten tämä vanha lähestymistapa. Tämä on todella uusi asia. Tämä nyt on hyvä asia. Ja tämä otetaan huomioon sitten tulevissa sopimuksissa. Tässä oli monen välinen lähestymistapa, mutta sitä ei ole tällaisissa asioissa koskaan vielä aikaisemmin sovellettu. Mr. Platon, is that right? Yeah. Ja sitten eh, DEFCO-pääosastosta edustaja Platon. Um. Niin tämä todellakin on Platon. Muutama huomio tähän näihin jäsenten puheenvuoroihin liittyen. On todettu, että vienti kehittyviin maihin tulee kastamaan. Monet tutkimukset osoittavat, että periaatteessa kehittyvät maat tulevat hyötymään paljon enemmän tämän sopimuksen toimeenpanosta kuin kehittyneet maat. Me emme massiivista kasvua odota vientien alalla Euroopan unionista esimerkiksi kehittyviin maihin. Tässä tuotiin myöskin esiin se, että meidän pitäisi tarkastella liikkumavaraa kehittyneiden maiden osalta. Se kehitysapu, jota me olemme näihin kauppaa helpottaviin sopimuksiin sitoneet, on puhtaasti vapaaehtoista. Me emme mitään ehtoja siis sanelle kehittyville maille, kuten DigiTrading kollegani sanoi, meillä on ABC-järjestelmä. Me haluamme luoda järjestelmän, jossa he voivat toimia tahtonsa mukaan. Me voimme heitä ohjata rahoituksen ja teknisen tuen ja kapasiteetin rakentamisen alalla jotta he löytäisivät heikkoudet sisäisissä järjestelmissään, sellaiset heikkoudet, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen tehokkaaseen toimeenpanoon. Tämän halusin tuoda tässä vaiheessa esiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Onko teillä mitään lisättävää kollegoille? The uh, comments and I will give it... Panin merkille nämä kommentit ja toimitan ne esittelijällemme. Charles, you want to come back? Charles, haluatko käyttää vielä puheenvuoron? Ehdotusmenettelyä ajatellen näitä sopimuksia, kun laaditaan tulevaisuudessa 400 miljoonaa annetaan ö, kehitysmaille, ehdotan, että ne, ne on siis ö, valintakelpoisia, kun ajattelemme kehitysyhteistyötä. Eli ne kuuluvat OECDn toiminnan piiriin ja ne ovat siis valintakelpoisia. Minä haluaisin, että tulevaisuudessa komissio, aivan erityisesti DEVCO-pääosasto, tekisi arviointinsa mm, näiden varojen vaikutuksesta ja kuinka se vaikuttaa esimerkiksi kokonaisbudjettiin. Tämä on vain ehdotus tässä vaiheessa, mutta ehkä se oli jo myöhäistä. Jos teillä on arviot jo tehty, voisitte jakaa ne meille, mutta haluaisin kyllä hieman tietoa siitä, millä tavalla tämä on mielletty, miten tästä on päätetty, niin kuin teksti on laadittu. Herra Platon, teillähän on näitä kauppasopimuksia. DEFCO-pääotosta tekee arviointeja kehitysnäkökulmasta. Voitteko vastata tähän valiokunnalle. Ehkäpä edustajaa kuunneltua, niin minulle tulee sellainen mielikuva, että meidän pitäisi kokonaiskuva kaupasta pyrkiä muodostamaan. Me täällä puhumme erilaisista muutoksista, muutoksista pääsyn suhteen. Meillä pitäisi olla ehkä kattavampi kuva koko tilanteesta sen sijaan, että käsittelisimme vain yksittäisiä osasia. Meillä pitäisi käsitellä Euroopan unionin pääsyä kehittyneiden, kehittyvien maiden markkinoille ja sen koordinointi. Ehkä tulevina viikkoina voisimme pyrkiä valiokunnassa järjestämään keskustelua tästä aiheesta. Minä en ole asiantuntija tällä alalla lainkaan, mutta olisi hyvä, että saisimme kattavan yleiskatsauksen ihmisille mm, markkinoille pääsyn kysymyksistä. Ehkä komissio voisi myöskin tässä viitata arviointeihin ja tutkimukseen. Olkaa hyvä. Uh, Kyllä arviointeihin liittyen komissio arvioi kauppaa helpottavia toimia. Kaupan helpotustoimet täytyy nähdä osana laajempaa kauppapolitiikkaa. Kuten tiedätte, komissio ja jäsenmaat ovat tehneet sitoumuksia G20-puitteistossa Koreassa muutama vuosi sitten. Tarkoituksena oli tarjota ainakin kahdeksan miljardia vuosittain kauppatukea. Nyt jotta voisimme arvioida sitä, kuinka nämä sitoumukset ollaan toteutettu, äh, nämä äh, ja nämä neljä miljoonaa, jotka ovat osa kahdeksaa miljardia. Niiden osalta teimme vuotuisen arvioiden, periaatteessa kuudemme asiantuntijoita. Me arvioimme, kuinka paljon kauppatukeen on käytetty varoja. Ja nyt, koska meillä on nimenomaisesti kaupan helpotustoimia, me kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että sitoumuksemme kaupan helpotuksen alallakin on täytetty, mutta vuotuisesti arvioimme tilanteen, jotta voisimme nähdä, mitä olemme tehneet ja missä osissa maailmaa, ja arvioimme toimintamme tehokkuutta vuotuisesti julkaisemme raportin ähm, touko-kesäkuussa asiasta. No, Ihan oikeata ottaa tämä esityslistalle koordinaattoreiden kokouksessa. Pitää täsmentää vähän termejä meidän pyyntöjämme. Minä haluaisin, että että minulla olisi käytettävissäni tämä arviointi ex ante ennen kuin tehdään mitään mm, päätöksiä tai ennen kuin äänestetään lopullisesti Euroopan parlamentissa. Mitkä ovat tavoitteet, mikä on menetelmä ja mikä on vaikutus, arvioitu, ennakoitu vaikutus, miten Devko näkee sen näissä kehittyvissä maissa niiden tilanteeseen. Mikä se on niin vaikutus niiden tilanteeseen? Ja kun puhun Devkosta, mikä voi olla vaikutus siihen, kun me pyrimme poistamaan köyhyyden kehittyvistä maista. Kyllähän me voimme lisätä kauppaa kehittymässä maassa ilman, että sillä on minkäänlaista vaikutusta köyhyyden vähentämiseen tai poistamiseen samaisessa maassa. Okay, thank you. I think we'll put that on. Kiitoksia. Otamme tämän varmaankin esityslistalle. Voimme ähm, miettiä sitä, missä muodossa tämä keskustelu järjestettäisiin. Tarkistusten jättämisen takaraja äh, on huomenna kello neljä tähän liittyen ja jälleen kerran suosituksen osalta voimme äänestää vain kyllä tai ei. Ja sitten tämä toinen kohta on tavallinen lausuntoluonnos, johon voidaan tehdä tarkistuksia normaalilla tavalla. Nyt 23. kesäkuuta äänestämme tästä. Sitten kohta yhdeksän esityslistalla kyseessä lausuntoluonnos, joka käsittelee Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välistä kalastuskumppanuussopimusta. Ähm, edellinen parlamentti sopi, että nämä kalastuskumppanuussopimukset pyrittäisiin laatimaan kehitys yhteistyöystävällisemmiksi kuin ennen ja siksi me olemme sopineet, että seuraamme jokaisen sopimuksen toteuttamista ja siis seuraamme näitä sopimuksia tarkasti, jotta voimme varmistaa sen, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet äh, niillä on saavutettu. Minulla oli äh, DJ maarepääosaston edustajien kanssa kokous. Pyrimme varmistamaan, että ähm, politiikkamme ähm, tulee näissä sopimuksissa toteutuksi edustaja Deva valmistelija hänellä paikalla, eikä äh, myöskään varjoesittelijä. Häntä täällä toisessa valiokunnassa tänä iltapäivänä, joten emme voi nyt esittelijälle antaa ähm, puheenvuoroa, eikä meillä ole varjoesittelijää. Haluatko joku muu kollega nyt käyttää äh, Guinea Bissaun suhteen puheenvuoron. Edustaja Ponga, olkaa hyvä. Saavuitte oikein oikealla hetkellä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käytän tässä nyt puheenvuoron, vaikka kollega Deva ei kuitenkaan ole paikalla varjoesittelijänä EPP-ryhmästä. Minä halusin kiittää kollega Devaa hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä hänen kanssaan päätelmien suhteen ja olen sitä mieltä, että meidän pitää hyväksyä tämä uusi pöytäkirja, joka tarjoaa todellisia kehitysmahdollisuuksia Guinea-Bissaulle. Minä tulen tekemään tarkistuksia ja haluan kuitenkin, kuitenkin puuttua kahteen tärkeään kohtaan päätöslauselmasta tai tekstissä. Ensinnäkin meillä pitää olla säännöllisiä selvityksiä siitä, miten tämä sektori kehittyy aluekohtaisesti ja miten tuetaan paikalliskalastusta kun puhutaan kolmesta miljoonasta vuosittain mm, summasta, meidän pitää tietää, miten sitä on todella käytetty. Toinen kohta, jonka puhun, josta puhun tarkistuksessa, niin meidän pitää korostaa tärkeän hallinnon merkitystä ja korruption vastaisen taistelun merkityksestä Guinea-Bissaussa. Mm, vuonna 2012 sotilasvallankaappaus tarkoitti sitä, että meidän on syytä olla entistäkin varovaisempia toiminnassamme. Paljon kiitoksia edustaja Ponga. Nyt edustaja Luka pääsikin toisesta valiokunnasta tänne paikalle. Liittyy seuraamme, annamme hänelle aikaa äm, istua aloilleen. Mehän olemme hiukan edellä aikataulua. Haluaako joku muu kollega tällä välin käyttää puheenvuoron? Oletteko valmis edustaja Luka käyttämään puheenvuoron? Hyvä kerroin meitä esittelijä Deivo pyysi teitä käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan, joten paljon kiitoksia tästä. ja Olkaa hyvä, edustaja Luka. We speak as uh, you pointed or... Paljon kiitoksia, kiitoksia, että saan puheenvuoron, kuten kerrotte tässä. Todellakin Nirj Devan puolesta käytän puheenvuoron, hän ei päässyt paikalle. Nyt uh, hänen puolestaan haluaisin sanoa, että me ja ECR olemme hyvin tyytyväisiä tästä poliittisesta hyvästä kehityksestä, jota Guinea-Bissaussa on tapahtunut vuoden 2014 vaalien jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että Euroopan unioni käynnisti uudelleen yhteistyön Guinea-Bissaun kanssa ja myöskin neuvottelukaastuskumppanussopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta. Nykyinen pöytäkirja tarjoaa Euroopan unionin aluksille mahdollisuuden päästä Guinea-Bissaun talousvyöhykkeelle äh, kalastamaan ähm, tonnikalakatka, rapuja ja pääjalkaisia ja tämä sopimus on myöskin taloudellinen. Tämä vastaa noin 9 miljoonaa euroa vuodesta, vuodessa kolmen vuoden aikana. Ja kyseessä on myöskin se, että haluamme uudelleen rakentaa kalastussektoria, tukea paikallista kalastusteollisuutta, tarjota lisäarvoa kalanjalostukseen ja tukea myöskin maan mahdollisuuksia viedä kalastustuotteitaan. Eli tämä on mielestämme hyvin hyödyttävä sopimus. Suosittelisimme, että nykyinen lausuntoluonnos tukee tämän päätökirjan hyväksymistä. Meillä on kaksi lisäasiaa, joita haluaisimme korostaa. Ensinnäkin Euroopan unioni ja Guinea-Bissau eh, pitäisi eh, jatkaa ponnistuksia laittoman ja valvomattoman kalastuksen eh, poistamiseksi. Meillä pitäisi olla kalastusalue sopimuksien valvontajärjestelmä ja toisekseen tämä on myöskin erittäin tärkeä sopimuksen toimeenpano aikana. Meidän täytyy kasvattaa avoimuutta sektoriaalisen kalastuksen rahoituksen suhteen. Tässä tarkoituksena on tukea paikallista kalastusta ja kalan jalostusteollisuutta paikallisesti. Muutoin tuemme täysin esittelijän suosituksia. Paljon kiitoksia. Thank you, thank you very much. I'll give the floor to Madam Hoybrook and then Mr. Zeller. Yeah. Maria, you're not using your ah, microphone. Maria, et käytänyt puheen mm, mikrofonia. Olkaa hyvä, aloittakaa uudelleen. No niin, aloitan uudestaan. Me vihreät emme tue tätä sopimusta ja yritän nyt perustella Pöytäkirja allekirjoitettiin ilman uusia neuvotteluita ja siinä käytettiin tekstiä, joka on siis peräisin vuodelta 2012. Neuvottelut siis keskeytyivät vuonna 2012 ja sitten sotilasvallan kaappauksen niitä sitten tämän jälkeen jatkettiin. Ja sitten mielestäni tämä teksti on nyt vanhentunut. Eli mitä tullut näihin arvioihin, näihin saalismääriin, niitä ei ole uudelleen arvioitu ollenkaan. Ja sitten tämä pöytäkirja ei noudata yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta, joka tote, toteutai astui voimaan tammikuussa 2014. Ja sitten ainoastaan, tässä puhutaan näistä tietyistä kalakannoista, jotka ovat yli jäämäisiä. Eli meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla nämä kalkanat nyt voivat. Eli ei, me, ei tässä voida käyttää vuoden 2012 tietoja. Eli oikeastaan meillä pitäisi olla tieteellinen tutkimus siitä, miten nämä kalakannat voivat, miten kalat sitten vaeltavat. Nehän valtavat pitkiä etäisyyksiä. Ja tässä nyt ei ole tehty mitään. Ja mitään avoimuutta että ei ole muiden ulkomaisten kalastuslaivastojen osalta, emmekä voi lähteä siitä, että eurooppalaiset kalastavat siellä paikallisten rinnalla, vaan täytyy muistaa myöskin aasialaiset kalastajat ja venäläiset. Heilläkin on sopimus Guinea-Bissan kanssa. Tästäkään me emme tiedä nyt ihan tarkalleen, eli millaisia kiintiöitä heillä on, kuinka paljon kiinalaiset kalastavat. Vuonna 2014 siellä oli paljon kiinalaisia aluksia paikalla ja meillä ei ole nyt uusia tietoja näistä kalakannoista ja nyt sitten tehdään tällainen sopimus. Eli mielestäni tässä ei ole toimittu oikein eikä ole otettu huomioon yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Ja sitten lopuksi vielä tämä alakohtainen apu, josta Luke juuri puhui. Eli kalastusministeriö saa paljon tukea, 9,2 miljoonaa vuodessa, mutta ei ministeriö yksin pysty käyttämään näitä varoja. Eli varmasti he kyllä ottavat nämä vastaan, mutta eivät pysty niitä käyttämään. Eli tällaista kapasiteettia ministeriössä ei ole, ja EU on nyt sitten tehnyt ehdotuksen, että annetaankin se toiselle ministerille, tai sitten otetaan mukaan kansalaisjärjestöjä, mutta tästä nyt ei ole tehty selvää päätöstä, eikä sitä ole kirjattu tähän, eli todellakin mielestäni meidän täytyy nyt saada ensin selvyys tästä asiasta ennen kuin solvimme tällaisen sopimuksen. Kiitos. Thank you. Mr. Zeller. Kiitoksia edustaja Zeller, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni ennen kuin voin tukea tällaista sopimusta olla vähän samantyyppisiä kuin Hoilbuhin kysymykset. Ginabisson poliittinen tilanne on vuoden 2014 vaalien jälkeen siirtynyt kohti suurempaa demokratiaa. Siellähän aikaisemmin oli diktatuuri, mutta kuitenkin maa on edelleen epävakaa. Ja tässä puhutaan lähinnä rannikkovesistöistä. Ja tämähän liittyy laajemmin Länsi-Afrikkoon rannikkovesien ja sitten siellähän on hyvin paljon erilaisia kalalajeja. Sehän on lähinnä Kanarian saaria, mutta monet kalalajit ovat nyt siellä vaarassa. Ja nyt hyvin monet valtiot tällä alueella ovat joutuneet tilanteeseen ja eli siellä näistä kalastajista tulee sitten merirosvoja tai sitten ne pyrkivät pakolaisina Eurooppaan. Eli komissio on nyt sanonut, että jos me teemme kalastussopimuksia, niin ainoastaan kalastamme sitä näitä ylijäämiä aluksillamme. No, kuka sitten määrittelee näiden kalakantojen ylijäämät, jotka ovat sitten eurooppalaisten kalastettavissa? Eli tähän en ole kuullut vielä mitään uskottavaa selitystä. Siellä on esimerkiksi 400 kiinalaista kalastusalusta lisäksi Taivanista, Japanista ja muista maista. Ja sitten venäläiset, liettualaiset, ukrainalaiset kalastavat myöskin alueella, mutta eivät oman lippunsa alla, vaan heillä on sitten esimerkiksi länsiafrikkalaisten valtioiden lippuja ja sitten he teeskentelevät siis olevansa näiden maiden aluksia, mutta näin ei kuitenkaan ole. Eli meidän täytyisi nyt kunnolla arvioida tätä tilannetta. Eli mikä on tilanne Länsi-Afrikan vesillä. Eli onko meillä mitään luotettavia lukuja näistä kalakannoista nyt saatavilla. Ja sitten seuraavaksi, no minä puhuin jo näistä ylijäämäkysymyksistä, eli miten tätä toimintaa sitten valvotaan. Eli että me noudatamme sääntöjä kalastuksessa, mihin nämä saaliit tuodaan. No, tonnikalaahan myydään nyt muuallekin ja siitä saa hyvän hinnan. Eli kaikkialla valvontaa nyt ei kovin tiukasti harjoitettu, mutta meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että pitää pyrkiä kestävään kalastukseen. Eli tässä on nyt pari kysymystä, jotka haluaisin selvittää ennen kuin me pystymme tällaisen sopimuksen hyväksymään. No sitten on kyse myöskin suurista summista. Maa on suhteellisen pieni. Tämän maan ihmisten tulisi hyötyä näistä tuloista ja millaisia, millaisista summista tässä nyt puhutaan. Ja sitten meidän täytyy varmistaa se, että nämä summat, jotka maksetaan kalastusoikeuksista, että ne käytetään niihin tavoitteisiin, joihin ne on tarkoitettu, eli paikallisen talouden tukemiseen, esimerkiksi pk-yritysten tukemiseen – Eli tämän verran nyt voin sanoa näitä asioita ei tästä mietinnöstä käy ilmi, eli tässä on muutama kysymys. Um, thank you. I don't see any other Kiitoksia. Muut kollegat eivät taida pyytää puheenvuoroa. Edustaja Gionas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys myös budjettiavusta, sektorikohtaisesta avusta. Mitkä oli, mikä oli ne, ne termit, joista päästiin sopuun, josta joiden mukaan Guinea-Bissau saa tätä alakohtaista budjettiapua ja mikä ovat valvontamahdollisuudet komissiolla tässä. Ja toinen kysymys liittyy valvontaan myöskin. Tämä on ihan strateginen asia kuka järjestää, kuka on vastuussa tästä valvonnasta? Mielestäni sen pitäisi olla komission tehtävä vai voiko sen delegoida valtioille, kyseisille valtioille. Tässäkin pitää määritellä kumppanussuhteet. Ehkä ne on jo määritelty, ehkä se on jo ollut olemassa ja voimassa, mutta ainakaan kymmenen vuotta sitten komissio ei ha ottanut tehtäväkseen tätä valvontaa. Mm, ja minä haluaisin, että komissio puhuu selkein termiin näistä kahdesta kysymyksestä. Kiitoksia. Muut kollegat eivät tarvitse pyytää puheenvuoroa, joten pyytäisin äh, maalipääosastosta. ei ole vielä käyttämään puheenvuoron. Ehkä voisitte selventää valiokunnalle jotakin. Euroopan unioni siis maksaa Euroopan unionin talousarviossa tämän summan, Guinea-Bissaun hallitukselle. Kuinka yksityinen sektori osallistuu tähän työhön? Siis nämä kalastussektorin toimijat, jotka kalastavat kalaa ja jalostavat sitä, mikä heidän panoksensa on? Vai tuleeko tämä koko summa Euroopan unionin talousarviossa. Tästähän kalastussektori hyötyy suuresti, mutta hyötyvätkö veronmaksajat? Tiedän, että tämä oli syvällinen keskustelu. Komissio halusi uudistaa asioita enemmän kuin lopulta sovittainkään yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Kysymys on nyt siis siitä, kuka tässä maksaa. Maksavatko veronmaksajat vain, maksavatko yritykset lainkaan näistä kalastusluvista ja mahdollisuuksista. Tiedän, että joitakin muutoksia on tapahtunut ja tiedän, että Maripääosasto on hyvin tietoinen näistä ristiriitaisista kysymyksistä. Eli onko herra Berg, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös teille edustajille, jotka ovat kommentoineet tai tehneet kysymyksiä tästä pöytäkirjasta. Haluan sanoa, että tämä on äärimmäisen tärkeä pöytäkirja. Meille yksi kaikista tärkeimmistä rahoituksellisesti. Meillä on vuosittainen maksu 9 miljoonaa euroa. Se on myös kalastusasiakirja, jossa on paljon lueteltu monia kalalajeja ja eri meidän kauppalaivaston osioita. Tämä on niin kutsuttu sekasopimus ja se vahvistetaan on käyty vastaavaan solmittu muun muassa Marokon kanssa. Tällä pyrimme hyödyttämään monia eurooppalaisia talouden toimijoita myös, kun on kyse 9 miljoonasta Euroopa, eurosta. Kyllä sillä on huomattava vaikutus Guinea-Bissan talouteen, budjettiin. Se on yksi maailman köyhimmistä maista, eli tämä lisä, jota me annamme Guinea-Bissan hallitukselle sen taloudelle, sen tarkoituksena olisi myös saada valtion talous pyörimään Guinea Bissaussa noin 6,2 miljardia ja sen tarkoituksena olisi myös saada hyvä hallinnointi kalastus teollisuudelle, joka määritellään yhdessä komission kanssa, joka toteutetaan yhdessä siis tämän maan kanssa. Minä pyrin nyt antamaan vähän enemmän yksityiskohtia joistakin elementeistä, jotka liittyvät näihin erityiskysymyksiin, joita minulle tai komissiolle tehtiin. Totta kai tämä on, on tämä vähän erikoistapaus, koska me neuvottelimme vuonna 2012 tämän maan kanssa ja nyt on kolme vuotta kulunut, lähes, siitä, lähes kolme vuotta siitä kulunut poliittinen kriisi mm, ravisteli Guinea-Bissauta tällä välillä. Miksi, ei voitu neuv- miksi, miksi voitu neuvotella? Neuvottelut saatiin yhdessä vaiheessa päätökseen ja silloin vahvistettiin teksti, haluttiin käynnistää prosessi, jos haluttiin käynnistää prosessi uudestaan, se olisi pitänyt käynnistää ihan alusta asti, olisi pitänyt tehdä uusi arvio, uusi mandaatti neuvostolta ja lähteä ehkä, äh, ehkä noin monen kuukauden neuvotteluprosessiin. Siinä olisi hukattu arvokasta aikaa kauppalaivastomme ajatelmia, kalastuslaivastomme ajatelmia, joka tällä hetkellä kalastaa tuolla alue. Guinea-Bissau oli myös, missä olisi myös menettänyt paljon, koska se olisi menettänyt paljon rahavirtoja valtion kassaan. Mutta jos ajattelemme kalakantoja, se on erittäin tärkeää. Jos ajat... Me olemme erittäin tietoisia näissä kalastussopimuksissa niistä. Vuonna 2012 kuuntelimme tiedemiesten lausuntoja. Ne ovat lausuntoja näkemyksiä, jotka ovat myös alueellisten järjestöjen käsissä. Esimerkiksi se kavio, joka on on alainen järjestö. Mm, siihen on liittynyt ennen muitakin maita. Me otimme yhteyttä tähän tuolloin ja meillä oli jonkinlaisia varovaisuusperiaatteita, koska tuolloin me jo päätimme vähentää jossain määrin kalastusta. Meillä oli myös teknisiä mm, määräyksiä, joiden tarkoituksena oli vähentää kalastuksen vaikutusta kalakantaan. Siinä oli kyse myös verkkojen koosta. Mm, mutta ennen kuin meillä oli uusi käytettävissä oleva tieteellinen lausunto, se oli erittäin tärkeää ajallisesti. Ennen kuin saimme pöytäkirjan guinea kanssa, se oli vain paras tapa antaa heille rahaa, asiantuntemusapua ja tukea heitä siinä, kun he lähtivät käynnistämään kalastusohjelmaa, se olisi myös valvonta mukana. Rahoituksellisesti oli tärkeää tämä valvoitusosia sen sijaan, että olisimme olleet poissa ja olisimme antaneet vaikutuksen, mahdollisuudet muille laivastoille tulla paikan päälle esimerkiksi asiasta. Me halusimme olla läsnä, harjoittaa tiettyä painostusta, mutta olla yhteydessä koko ajan hallituksen kanssa, jotta ne voisivat terveellä tavalla hallinnoida rahan resursseja. Halusimme myös vahvistaa tätä uutta pöytäkirjaa yhteisen tieteellisen komitean vaikutusmahdollisuuksia. Ensimmäinen päätös, joka tehtiin ensimmäisenä kuukausina, kun pöytäkirja oli jo so- toiminnassa, eli tämä yhteinen tiede, tiedekomitea, jossa oli Guinea-Bissausta tiedemiehiä sekä EU-sta alan asiantuntijoita. Kun tämä komitea kokoontui huhtikuussa, ensimmäiset vaikutelmat olivat se, että kalastusponnistelut olivat käynnistyneet vuonna 2010, eikä mitään varsinaista uhkaa ollut millekään kalakannalle, jota kalastettiin Guinea-Bissaun aluevesiölle. Meillä oli myös läsnä asialaista kalastuslaivastoa. Sekin mainittiin jo täällä. Olimme aika täsmällisiä äh, alastusten lukumäärän suhteen, mitä ne kalastavat, mikä oli tonnimäärä, jota kalastettiin ja mikä oli niiden vaikutus olemassa olevaan kalakantaan. Meillä on prosessi, jota hienosäädetään ja syvennetään koko ajan tiede tiedevuoropuhelun kanssa Guinea-Bissau-lasten kanssa. Haluamme ottaa käytäntöön toimenpiteitä, jotka liittyvät tie, tie, tilastoihin, hallinnointiin ja valvontaan, jotta voimme jatkuvasti olla tilanteen tasalla ja parantaa sitä. Kun minä luin erästä toimintaohjelmaa, jossa puhutaan alakohtaisesta tuesta, budjettituesta, sektorikohtaisesti, joka on hyvin kohdennettua budjettitukea, Siinä oli aika paljon erilaisia toimintoja nimenomaan, joiden tarkoituksena oli parantaa kalastuksen hallinnointia, esimerkiksi infrastruktuurit, joita rahoitettiin tämän tuen avulla. Tässä viittaan edellisen pöytäkirjan, eli jatkuvuutta on infrastruktuuria, on vahvistavia mekanismeja, joilla halutaan tehdä terveydellisiä analyysejä eri laboratorioissa. Edellisessä pöytäkirjassa rahoitettiin tämä laboratorion toiminta, ja nyt on pystytään rahoittamaan laboratorion tekninen laitteisto, eli tässä on hyvästä strategiasta, joka on hyvin yhteneväistä ja to- myös toimii hyvin Guinea-Bissaun viranomaisten kanssa halutaan arvioida olemassa olevien ja paikalla olevien resurssien arvoa. Me haluamme luoda hyvät infrastruktuurit alusten purkutoiminnalle ja miten kalajalostusteollisuus voi toimia, koska se on myös työllistävää teollis- jalostusteollisuutta ja myös mitkä ovat vientikapasiteetit guinea olla. Ensin oli tämä vaihe. Toinen vaihe, josta me, jota me korostimme toimintaohjelmassa, jonka laadimme yhdessä Guinea-Bissaun kanssa, se on valvonta, aluevesien valvonta. Siellä on paljon toimijoita, siellä on paljon erilaisia voimatekijöitä liikkeellä, jos näin voi sanoa. Tärkeä elementti, joka tuli esille, oli alusten valvontajärjestelmä, joka, jota toteutetaan satelliittien avulla. Me rahoitimme sitä, jatkamme sen rahoitusta, jotta se olisi hyvin toimiva. Tämän vuoden aikana tämän järjestelmän pitäisi todella tuottaa hyvin tulosta ja sen myötä Guinea-Bissau saa kokonaisnäkemyksen, mitkä ovat siellä olevat kansalliset, eurooppalaiset tai muut kalastusalukset sen omilla aluevesillä ja pysyn tällä alalla. Yhä siellä on paljon rahaa pelissä. Ei ole mm, kapasiteettia liitto kyllä paljon on vielä tekevää. Siellä on hyvin asiantuntevaa väkeä myös, jotka voivat toimia. Me haluaisimme myös saada jonkunlaisen valvonta laivoston paikan päälle, jotta voidaan vahvistaa tätä paikallista vahvistaa paikallista, mm, paikan päällä kalastuksen valvontaa. Jos ajattelemme pienkalastusta, euh, jos ajattelemme pienkalastusta, haluamme modernisoida heidän laitteistonsa, heidän välineistöään. guinea on aluevesillä haluamme myös saada parempaa mm, kalustoa, jos turvallisuuden kannalta haluamme myös puuttua siihen sisävesialusten parempaan turvallisuusnäkökohtaan. Haluamme myös työllistää lisää, antaa lisää, lisää elinkeinomahdollisuuksia näille tuhansille kalastajille paikan päälle. Jos ajatellaan reportingia, meillä on jatkuvasti tämä sekakomitea toiminnassa, joka on vuoropuhelu, eli meidän kumppanimaiden kanssa meillä on kerran, kuudessa vähintään, kerran vuodessa vähintään, ehkä useamminkin pääsemme suuriin sopimuksiin, niin kuin Kinjabissan kanssa on nyt on käynyt viime, tammikuussa hyväksimme toimintaohjelman. Se jaettiin kaikille toimielimille ja neuvostolle ja parlamentille. Se on meidän työmme perusta tämän vuoden aikana. Brysselissä toimivien yksiköiden kanssa, myös paikalla olevien valtuuskuntien kanssa. Meidän kalastusedustajamme on paikan päällä. Me haluamme valvoa, että kaikki resurssit, rahat, varat on todella asianmukaisesti käytettyä. Me haluamme tuloksia, me haluamme nähdä, mitkä ovat vaikutukset, että me haluamme, että tämä on menestyksellinen hankeohjelma ja että se todella vastaa sitä, mihin, mihin alun perin pyrittiin ja haluttiin 2011 meillä oli myös pöytäkirja Guinea-Bissan kanssa. Emme ole ihan tyytyväisiä tuolloin siihen, mihin, mihin päästiin, mihin päädyttiin. Sen takia me päätimme vähentää rahoituksellista osuutta, jota me tuolloin maksoimme sektorikohtaisesti. Meillä on tiettyjä painostuskeinoja, meillä on mahdollisuus vetää rahaa pois, me voimme olla äärimmäisen valppaita. Ja vaikka pöytäkirja on hieman vanha, niin tuolloin meillä Öö, meillä oli paljon jo ajatuksia siitä, miten kalastusta voidaan uudistaa. Siinä oli myös ehdollistamisklausuli, eli voimme vähentää tai todella lakkauttaa sektorikohtaiset maksut ja tuet vaikka tämä solmittiin 2012, se on vielä voimassa. Siellä puhutaan myös jonkin verran ihmisoikeuksista, siellä puhutaan myös avoimuudesta, avoimuuslauseke, siellä on myös syrjinnän estävä lauseke, joka liittyy meidän kalastuslaivastoon ja muiden maiden kalastuslaivastoon. Tämä pöytäkirja on astunut voimaan. Olemme todella lähteneet kumppanussuhteeseen toimimaan tämän maan kanssa. Voimme toimia nähdä todella tarkasti läheltä, mitä Guinea-Bissan aluevesille tapahtuu. Uskoakseni ja toivoakseni vastasin lähes kaikkiin kysymyksiin. Ehkä implisiittisesti täytyy myös tietää, miten on seurattu sitä, miten raha on liikkunut täällä alueella. Se on ollut alakohtaista, se on ollut sektorikohtaista, on pantu myös kalastushallintoon paljon sijoitettu rahaa, mutta on myös iso osa rahaa, 6 miljoonaa vuosittain, joka menee maan budjettiin. Se on ihan loogista seurausta meidän sopimustamme kanssa, koska meillä on kauppasopimuksia yhtäältä. Me me, me, me voimme pyytää myös paljon selityksiä, mitä on toteutettu tämän rahan kanssa. Se on valtion budjettiin laitettu. Tiedän hyvin, että on olemassa seurantaprosessi Guinea-Bissaussa, jota toimit jota seuraavat DEVCO-pääosaston kollegamme, myös mm, IMFn kollegat harjoittavat seurantaa ei meillä ole jatkuvasti tarkoitus olla valvovana silmänä. Sen on tarkoitus mennä maan budjettiin ja sen tarkoituksena on rahoittaa sitä, mitä toimielimet ovat seurannassa tämän maan kanssa, toiminnan suhteen halunneet, jotta se pääsisi pois kriisitilanteesta. Ja sen takia tietyssä mielessä jatkuvasti seurataan budjettia, mutta ei, ei liian valvovasti. Mutta haluaisin vastaa puheenjohtajan kysymykseen. Meillä on myös varustajien, laivanvarustajien panos noin 25 prosenttia nousi niiden yritysten osuus, laivavarustajien osuus tähän kalastussopimukseen. On vaikea antaa ihan täsmällistä summaa. Se summa, joka saatiin varustajilta, ei se liity välttämättä kalastuslupiin suoraan tai saaliiden määrin. Tällä hetkellä ollaan soveltamassa pöytäkirjaa ehkä vasta vuoden lopuilla. Silloin kun seuraava sekakomitea kokoontuu, voidaan tehdä yhteenveto näistä rahavirroista, joka on tullut yksityiltä sektorilta, mutta on olemassa pöytäkirja suunnitteilla näistä rahavirroista ja laivavarustien osuus on ollut hyvin, hyvin tärkeä, eli kaikista tärkein, jos ajattelemme, mikä on ollut myös EUn julkisen budjetin osuus. Tässä on joitakin elementtejä, jotka toivottavasti vastasivat kysymyksiin. Ihan vielä yksi asia, jonka haluaisin lisätä Äh, tämän sopimuksen lisäksi on olemassa myös paljon teknistä apua, jota tarjoamme kyseiselle maalle, toisin sanoen Mareb-osaston, mutta myös kalastusvalvontaosasto tarjoaa teknistä apua. Me olemme myös me olemme lähettäneet paikalle myös valtuuskunnan paikan päälle Guinea-Bissaulle, jota voi teknisesti ja, ka- ja kalastusvalvonnallisesti voivat seurata, että, ja myös, että kaikki satelliittijärjestelmät toimivat hyvin ja erilaiset ja myös nämä automaattiset saali, kalastussaaliiden valvontajärjestelmät toimivat asianmukaisesti. Meillä on pöytäkirja tästä, koska tämä on tärkeä kumppanuussuhde. Se on ehkä vielä heiveröinen, vähän hauraalla pohjalla lähtenyt, mutta kuitenkin se on tärkeä kumppanuussuhde meille. Me haluamme vahvistaa kapasiteettia, joka tulee käynnistymään muutaman kuukauden sisällä ja ehkä se tulee toivottavasti jatkumaan koko pöytäkirjan voimassaolon ajan. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia. Um, edustaja Luka, haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? I'm sorry, I'm not in the position. En oikeastaan en pysty vastaamaan mihinkään kysymyksiin, mutta panemme merkille nämä kysymykset, jotka ovat tulleet esille. Ja toimitamme ne Devalle ja hän sitten vastaa niihin, koska hän vastaa tästä asiasta. Um, paljon kiitoksia. Lausunto on kahdessa osassa, kuten ensimmäinen, ensimmäinen osa siis koskee tämän sopimuksen hyväksymistä tai ei, ja toinen päätöslauselmaa. Ensimmäisessä osassa voitte siis sanoa vain kyllä tai ei, ja toisessa osassa voimme täydentää tekstiä. Tarkistusten jättämisen takaraja on huomenna kello viisi molempia osia koskien. Molemmat lausuntoluonnokset siis koskevat Guinea-Bissauta. Hyvät kollegat, siirrymme muutaman minuutin päästä äänestyksiin, mutta äm, koska ne on tarkoitus aloittaa kello 5.15, äh, palaisin vielä tiedotusasioihin. Te kaikki tiedätte, että tämä, tällä viikolla on Euroopan kehityspäivät ja paljon tapahtumia on järjestetty Tuure Taksissa ja paljon kysymyksiä on asetettu siitä, kuinka tuolle saa, tuon tilaisuuden saa kulkuluvan. Eli olkaa hyvä ja tehkää kaikki tarpeellinen, että saatte kulkuluvat tuohon taksiin. Ei voi ilmestyä paikalle ilman niitä. Öm, meidän tilaisuutemme alkaa 9.45, mutta parlamentin jäsenet voivat osallistua mihin tahansa tilaisuuden osaan. Eli jos teillä ei ole vielä kulkulupaa, pyytäkää sihteeristöstä Kristianilta apua. Hän on henkilö, joka huolehtii näistä asioista, näistä tapahtumista. Erityisesti jos 9.45 mm, torstai-aamuna haluatte paikalle. Sitten toinen asia puoli kolme. Keskiviikkona Defen ja Afetin yhteiskokous. Meillä on lyhyt mielipiteiden vaihto kokous Ham Seka, joka on YK yleiskokouksen puhemies, tulee vierailemaan ja hän siis vierailee meillä, koska hän on ollut STD-kysymyksissä hyvin aktiivinen. Hän on siis puoli kolme keskiviikkona vieraannamme. Ja meillä on myöskin maailman ruokaohjelmaan liittyen ähm, näyttely. Se oli täällä kuusi viikkoa sitten parlamentin tilossa ja nyt se palaa parlamentauriumiin, jossa monet ihmiset pääsevät sen näkemään. Ja 4. kesäkuuta kello 9 torstai-aamuna meillä on erityinen erityis DV AFET yhteiskokous. Tarkoituksena on käsitellä Irakin humanitaarista apua ja tilannetta sen suhteen. Äh, Roa Kang, joka äh, on humanitaaristen kysymysten erityisedustaja YKsta, on paikalla ja myöskin Irakin hallituksen edustaja Ellen, anteeksi, Irakin parlamentin edustaja on paikalla Ellen Erehdy. Tämä on hyvin tärkeä humanitaarista apua koskeva äh, kokous. Valitettavasti se järjestetään samaan aikaan kuin kehityspäivät, mutta tätä ei voitu muuttaa. Eli kyseessä on siis torstai-aamu. Ja sitten maanantaina 7.45 äh, Strasbourgista meillä tulee olemaan Deven ja budjetin valiokunnan yhteiskokous, jossa käsitellään EuroAidia ja äh, DEFCON myöntämää apua. Äh, usein tätä kehitysapubudjettia ja sen käyttöä arvostellaan. Ja meillä on nyt tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus siis Strasbourgissa maanantai-iltana 7.45. Kaikki kollegat on kutsuttu paikalle kokoukseen. Te voitte tilintarkastustuomioistuimen edustajalta kuulla heidän arviostaan. He ovat tehneet hyvin syvällisen arvion julkisten varojen käytöstä, joten olkaa hyvät ja tulkaa paikalle. Minä voisin vielä toimittaa teille listan näistä tapahtumista, siis listan, jossa on paikka, aika, mikä tapahtuma on kyseessä. Kaikki nämä tapahtumat ovat tärkeitä. Meillä on hyvin paljon erityiskokouksia ja osa niistä järjestetään samaan aikaan. Oliko näihin tiedonantoihin liittyen kysymyksiä? Paljon kiitoksia. Voimme nyt siirtyä kohtaan 10 esityslistalla kyseessä on siis vuoden 2016 talousarvio trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Pyytäisin nyt ähm, Anne Lintsiä esittelijää käyttämään puheenvuoron. Onko teillä huomioita? Um, thank you very much for giving the word. Kiitoksia. Eli vuoden 2016 talousarvio ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet minun yhteydessä. Olemme yrittäneet löytää yhteisen tekstin ja meillä on sitten näitä tarkistuksia, joista äänestämme, eli kiitos yhteistyöstä. Sorry, I've just been given something to announce. Anteeksi, sain vielä yhden tiedon annon. En ollut tietoinen tästä asiasta aluksi. Tämä on tarkistus numero 13, mutta puutun siihen, kun olemme siinä kohdassa menossa. Eli aloitamme nyt vuoden 2016 trilogia koskevan neuvotteluvaltuuden äänestyksen. Tarkistamme ensin, että kaikki äänestyslaitteet toimivat, joten koe, äänestys, äänestäkää aivan mitä tahansa. Voitte vastustaa, kannattaa, aivan mitä tahansa. Testaamme vain, että laitteisto toimii. 17 people voted. No, we just vote. We're doing a test. It's a... Tämä on vain testi. Tämä on testi, hyvä kollega. Tarkastamme, että laitteessa toimii, koska sihteeristö näin pyysi. Äänestys päättyy. Vaikuttaa toimivan. Kaikkien äänestyslaitteet vaikuttavat toimivat. Voimme siis siirtyä äänestyksiin. Aloitamme siis tarkistuksesta numero yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme tämän. Tarkistamme tarkistuksen kolme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Edustaja Preda ei vielä ehtinyt äänestää. Aloitimme juuri. One minute to... Aloitimme minuuttia liian aikaisin. Tämä on totta. Aloitimme minuutin liian aikaisin. Kukaan muu ei ole nyt kierrottamassa paikalle, joten voimme päättää äänestykseen. Nythän kello onkin jo 15 yli 5. Tämä on hylätty. hylätty. En nähnytkään tulosta. No, se näkyykin kolmessa eri paikassa. Um, amendment 4. Those in favor. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus viisi. äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty, sillä yhtä monta ääntä puolesta ja vastaan, eli tämä on hyvätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 äänestämme suullisesta tarkistuksesta ensin. Onko kaikilla suunnilleen tarkistus edessänne? Tiedättekö sen? Eli äänestämme ensin suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni tämä on hyväksytty EPPstä, en ole aivan varma. Eli tämä on suullinen tarkistus, mistä ensin äänestämme. Äänestämme siis ensin suullisesta tarkistuksesta. Tarkistamme tämän koneellisesti äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Uh, well, the all amendments carried. Hyväksytty. Suullinen tarkastus on hyväksytty. 13 now falls. There's been an oral amendment, which I think... Eli tarkistus 13 raukeaa, koska me oli suullinen tarkistus ja kaikki varjoesittelijät tiesivät tämän kaikki. Ryhmät olivat sopivan tasesta etukäteen. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty. Anteeksi, siis tarkoitan hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. 15. 15. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistamme numeron 3, 17. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdella äänellä. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Have voted? Olisiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijä Liitse, saitte suuren tuen. Paljon kiitoksia. The next one is a simple one vote. First. Seuraavaksi meillä on hyvin yksinkertainen äänestys. Kyseessä on kalastussopimus Merenkaskanin tasavallan kanssa. Ei kaikkia tarkistuksia. Voimme siis äänestää koneellisesti koko lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Madagaskarin kanssa tehnyt kalastussopimukseen liittyen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty yksimielisesti onnittelut äh, edustaja Michelle. Now it's a little bit more complicated. On nyt sitten hiukan monimutkaisempi. Ja tähän liittyy paljon ilmoitusasioita ja sitten Schlein saa sanoa muutaman sanan. Mutta puhun näistä teknistä asioista nyt ensin, sitten saat puheenvuoron. Ensinnäkin teknisiä asioita. ECA, ECR on pyytänyt erillisäänestystä kolmen tarkistuksen osalta. Ei kun... Ei kun ei. Hetkinen. 114. Siis nämä olivat alun perin kompromississa mukana, mutta ECR haluaa, että niistä äänestetään nyt erikseen. Eli 114, 15 ja 67. Ne ovat kaikki luettelossa, mutta niistä äänestetään sitten vain erikseen. Ne eivät raukea, vaikka kompromissit menisivät läpi. Eli kaikilla ryhmillä pitäisi olla tämä tieto äänestyslistalle. 114, sivulla 7. 114, 50 ja 67. Eli äänestämme niistä erikseen. Ne eivät raukea, vaikka kompromissit menevät läpi. Ne eivät kuulu siis kompromisseihin. Ja sitten pari äänestystä puuttuu, niitä ei ole merkattu ollenkaan. 130 vihreältä puuttuu. Eli te voitte nyt jo sitten katsoa näitä äänestysluetteloita, jos se puuttuu luettelosta. 130 puuttuu äänestysluettelosta, ottakaa se mukaan tarkistuksen 129 jälkeen. Tämä nyt on hiukan hämmentävä, tiedän, yritämme varmistaa, että näin ei pääse enää käymään, mutta kuulemas on sivulla 8, siis siellä on 129, mutta lisäämme sitten sen jälkeen tarkistuksen 130, eli yksi puuttuu. Ai sivu 11. Eli 129 jälkeen tulee 130, se on virhe, sen pitäisi olla luettelossa. Mutta nyt teidän täytyy sitten vielä päättää, miten äänestätte. Toivottavasti sihteeristö nyt sitten pystyy neuvomaan ryhmiä. Eli kysyn nyt koordinaattori, siis haluatteko nyt minuutin aikaa selvittämään asian? Eli saatte minuutin aikaa. Eli voitteko antaa neuvoa nyt koordinaattoria siitä, miten ryhmän tulisi ääntää, äänestää näiden tarkistusten suhteen? Right, yeah, the rapporteur is advising abstention. Esittelijä siis suosittelee, että 130 äänestetään tyhjää. Madam Rapporteur, is that correct? Niin esittely, oliko tämä nyt oikein? Eli 130 suosittelette, että siitä äänestetään tyhjää. Niin se on suosittu suosittelu, suositus sitten esittelijältä. Sen pitäisi olla listalla 130, mutta se ei ole. No niin, mutta palaamme siihen kohta. Mutta no sitten toinen tekninen kysymys. Kaksi tarkistusta äänestyslistalla eivät ole sellaisia, joista saa äänestää. Eli Ekonin lausunto, eli kohdat 13 ja 16. Eli Ekonin tarkistuksesta niistä ei voi äänestää, koska Ekonin kanssa on sovittu, että näistä asioista ei äänestettäisi, eli ne on merkattu. Eli Ekonin lausunto 13 ja 16 Ekonilta, niistä ei voida äänestää, koska ne eivät liity mitenkään kehityspolitiikkaan, ne ovat ihan kansallisia eurooppalaisia kysymyksiä. Ai teillä on nämä No hyvä. Ei tämä nyt selvennykseksi, vaan että niistä ei voi äänestää. Eurostar-junani peruttiin, ja siis kaikki peruttiin, joten en ehtinyt ihan kunnolla valmistautumaan tähän kokoukseen. No niin, tekniset asiat on hoidettu. Elishline, tähän on mennyt paljon työtä, joten nyt sinulla on puheenvuoro, ole hyvä. Sì, grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin tietysti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä näistä yhteisistä ponnisteluista. Nyt äänestämme hyvästä tekstistä, katsotaan miten käy. Haluan todella kiittää teitä, koska tässä on ollut hyvää yhteistyöhenkeä ja toivottavasti nyt voimme hyväksyä kunnianhimoisin ja voimakkaan tekstin tästä valiokunnasta ja parlamentista. Vaikka tässä nyt oli näitä teknisiä ongelmia, joita ikävä kyllä on ollut, niin 130 on merkattu. Se puuttuu siis äänestyslistalle, kuten totesin, suosittelen siihen tyhjää äänestystä, mutta siinä kaikki ja hyvää äänestystä kaikille. Thank you. This is an important report. Kiitoksia. Tämä on tärkeä mietintö, koska tämä sitten antaa leimansa työlle, jota teemme Addis Abebassa, jonne lähtee valtuuskunta. Ja siellähän puhutaan sitten kehitysyhteistyön rahoittamisesta, ja siitähän äänestettiin täysistunnossa kaksi viikkoa sitten. Eli veron kierto- ja verovilppi, haasteelle kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitysyhteistyölle. Eli kompromissi 21, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 25 seuraavalla sivulla. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 92, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 92, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 97 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 109 erikseen puolesta. Siis 109 luken tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 109 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 114 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 120 äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromiss 27 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tämä, joka puuttui, eli tarkistus 130, se puuttuu tuollaista äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Äänet menivät tasan. Sitten 30, kompromissi 31, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sata seuraavalla sivulla äänet puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 34. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdotusan kappaleet. Eli kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan kompromissi ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äh, hylätty. Eli sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistetaanko tämä? Selvä. Eli tarkistus 15. Äänestys alkaa. Kyllä se taisi mennä läpi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18. Ei kun ei. Eli kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää uudestaan. Eli 29 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 29, jotta Preda on tyytyväinen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- Tarkistus 31. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 50 erikseen äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 54 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nippanappa. olet oikeassa. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 äänet puolesta vastaan Tarkistetaan tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt tullut selväksi. Eli Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdatosan viitteet. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten e- Ekon valiokunnan lausunto. Ä, kaikki taitaa raueta. Ei, ei tarvitsekaan äänestää niistä. Kaikki on katettu muilla tarkistuksilla. Eli loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä on siis nimenhuutoäänestys. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. No niin, hienoa. onnittelut eli esittelijälle, varjoesittelijöille, henkilöstölle. Aika paljon työtä menee kompromissien laatimiseen. Se tekee kannastamme paljon selkeämmän ja äänestyksen on helpompaa. Eli jos me äänestämme vain eri tarkistuksista, niin se on aika sekava. Eli on tärkeää, että pystymme saman aikaan kompromisseja. Kiitoksia. No niin, jos hetken odotatte, Poposki on tulossa kello kuudelta, mutta otamme nyt selvää, mihin aikana hän on paikalla. Eli selitän. Alun perin Mogherini piti olla paikalla, hän ei päässyt tänne, mutta hän tulee johonkin tulevaan, tulevaan kokoukseen, mutta Popovski on täällä kello 18, mutta hänellä on vähän matkaongelmia, Kuten tiedätte, viime viikolla oli tärkeä neuvoston kokous. Siellä tehtiin paljon päätöksiä tärkeistä kysymyksistä kehitysyhteistyön rahoittamisesta ja olisi hyvä nyt tietää, mitä neuvostossa on tapahtunut. Eli jatkamme kokousta varttia yli kuusi, koska Povoski on juuri laskeutunut. Eli varttia yli kuusi, puolen tunnin kuluttua puolen tunnin tauko, sopiiko? Mutta tulkaa takaisin sitten, kun Povoski on täällä varttia yli kuusi. Älkääkä eksikö, älkääkä menkö liian monelle kahville. Eli varttia yli kuusi jatkamme.